D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, istunto jatkuu. En halua lähteä puuttumaan esityslistaan. vaan ilman, että tuonne koko talon näkemyksen siitä, millä brutaalisuudella eh, eilen eh, sotilassa murhattiin Isossa Britanniassa ja haluan täten tuoda koko talon puolesta meidän myötätuntomme eh, tämän murhatun henkilön perheille ja omaisille. Kollega Daul. No. Ei ole tapana minulla käyttää puheenvuoroa tässä tilaisuudessa. Minulla on yksi kysymys sosialistiystävillemme. Vaalikampanja Bulgariassa on päättynyt, tulokset ovat esillä. Me tiedämme, että tänä päivänä hallitus voi syntyä, kun etsitään enemmistöhallitusta. Sosia- Bulgarissa, sosiaali- Bulgarissa sosialistit eivät eivät, hyväksy, epä, eivät salaile sitä, että epävirallisesti tai virallisesti voivat olla yhteistyössä Ataka-puolueen kanssa. Ja on sanottu, että ovat valmiit nielemään tämän karvaan kalkin. Minä haluaisinkin kysyä nyt täällä sosialistipuolueen edustajilta, oletteko te tämän Stanishev, sosialisti, Bulgarian sosialistipuolueen puheenjohtajan panttivankeina ja eurooppalaisen sosialistipuolueen puolueen ryhmän panttivankeina tavallaan, että olette valmiit nielemään tämän karvaan kalkin ja tekemään työtä äärioikeiston muukalaisvihamielisen nationalistisen puolueen kanssa tehdä, koska se voi tarkoittaa sitä, että ulkomaiset investoijat katoavat ja myös, myös paikalla olevat suurlähettivät pitävät tätä hyvin siirtomaavaltaishenkisenä puolueena. Minä haluaisin nyt kysyä täällä, ei tämä ole menettelytapojen mukaista vaarantaa tämän tyyppisen hallitusyhteistyön tulevaisuuden ja mahdollisen toiminnan, se ei ole tapana Euroopassa silloin te voitte vaarantaa jo tämän tulevan hallitustyöskentelyn, jos te tulette toimimaan näin, mutta minä luotan siihen, että sosialistipuolue puolustaa demokratiaa Euroopassa ja minä toivon, että tekin teette näin ja sen takia esitänkin tämän kysymyksen tässä ja nyt. Herr Kollege Guerrero Salom. Sí, gracias, señor presidente. Kiitos, hyvä puhemies. Minä uskon, että herra Daul voi luottaa demokratian sosialisteihin, koska välttämättä me, koska mehän olemme ryhmä. Ehkä, ei ehkä tärkein, mutta ei kyllä kuitenkaan vähiten tärkein ryhmä, jotka olemme aina puolustaneet demokratiaa Euroopassa. Ja me puolustamme sitä myös muissakin maissa, joissa on hallituksia, jotka joissa EPP-ryhmä mm, on pitänyt tapana myös noudattaa ja suojella samoja arvoja kuin tässä parlamentissa. Edustaja Daul kysyi, olemmeko me tavallaan panttivankeina. Emme me ole kenenkään panttivankeina. Me palvelemme arvojamme ja demokratian periaatteitamme. Thank you very much, President Do you have any special problem because I'm a... Paljon kiitoksia. Aiheuttaako tämä ongelma, että minä olen nainen, vai mistä syystä täällä puhutaan? Herra puhemies, arvoisa kollega Dole, voisitteko laittaa kuulokkeet päähän? Kiitoksia, että otitte esille tämän erittäin tärkeän asian. Kaikella kunnioituksella teitä kohtaan haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olisin ollut iloinen, jos vastaavanlaisia kommentteja olisitte esittäneet neljä vuotta sitten, kun GERB Bulgaariassa muodosti mainitseman nationalistisen puolueen kanssa hallituksen. Nyt tiedätte, mistä on kyse. Oikein paljon kiitoksia, että kerroitte, mikä on Bulgarian totuus tällä hetkellä. Hyvät kollegat, meillä on esityslistalla äänestyssä. Anna vielä edustaja Harmsille puheenvuoro ja sen jälkeen tämä keskustelu päättyy. Arvo, Josef Daul, hyvät kollegat, ei ole lainkaan, eh, tai siis on hyvin tärkeää, että Josef Daul otti tämän asian esiin. Mutta Euroopan unionissa ei meidän tule olla huolissamme ainoastaan Bulgarian kohdalla demokraattisesta kehityksestä, vaan meillä on koko joukko jäsenvaltioita, jossa tilanne on yhä vaikeampi, on yhä vaikeampi äh, puolustaa eurooppalaisia arvoja ja demokratiaa. Me olemme puhuneet Unkarista viime kuukausina. Me olemme sitä aikaisemmin kauan sitten puhuneet myös Romaniasta. Ja aivan liian myöhään me puhuimme Italiasta. Mahdollisesti meidän täytyy Kreikan kehityskulkujen vuoksi jossain vaiheessa puhua myös Kreikasta. Haluaisin käyttää tilaisuutta tässä hyväkseni ja sanoa teille, että minä uskon, että Tavaresin mietintö Unkarista on erittäin hyvä Siinä on luettelo erilaisista välineistä, joita me voimme käyttää eurooppalaisina, jotta voimme puolustaa meidän arvojamme. Ja hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy päästä eroon tästä tilanteesta, jossa Euroopan puolue perheessä vesi on laimeampaa kuin veri ja jossa mustia lampaita aina puolustetaan. Ja tämän mahdollisuuden Tavarisin mietintö meille tarjoaa. Herr Kollege Kohn-Bendit. Kollega Kohn-Bendit. Herr Kollege, Herr Kollege Kohn-Bendit. Kollega Kohn-Bendit. Te käytitte nyt tässä eh, sanaa, jota ei tässä talossa, tässä salissa saa käyttää. Ja sitten vielä puheenvuoro kollega Golnishille. President, je crois que Hyvä puhemies, minä uskoin ainakin tähän asti ihan naivisti, että eurooppalaiset arvot olivat monimuotoisuuden kunnioittaminen, mm, mielipiteiden, mielipiteiden kunnioittaminen ja kunnioittaminen äänestäjien tahtoa ja tulosta. Täällä nyt halutaan harjoittaa sensuuria, se on aika omituista ja tämä on hyvin poliittisesti korrektia tässä. Minusta tämä ei ole mitenkään yhtäpitävää demokratian kanssa. Hyvät kollegat, tiistaina kaksikymmentäyksi toukokuuta ympäristövaliokunta antoi suosituksen siitä, että se ei tule vastustamaan toimeenpano